Kiitoksia. Nyt siirrymme Genoveva Grabowskan mietintöön Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät. Teillä on neljä minuuttia, edustaja Grabowska. Michael, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki, koledzy. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat me vaihdamme nyt aihetta. Me keskustelemme nyt Euroopan toimielinten ja kansalaisten välisistä yhteyksistä. Nämä yhteydet ovat hiukan heikot tällä hetkellä. Jean Monnet on sanonut, että me emme saa luoda Euroopan unionin niitä valtioita ja hallituksia varten, vaan kansalaisia varten. Euroopan unioni laajentuu, se suurenee, mutta toimielimillä on ongelmia yhteydenotossa kansalaisiin. Ja kipeät kokemukset ovat sen osoittaneet Ranskan ja Alankomaiden ja myös Irlannin ei äänet Lissabonin sopimuksille. Euroopan toimielimet yrittävät parantaa yhteyksiä kansalaisiin, suhteita kansalaisiin. Euroopan unioni tietää, mikä merkitys kansalaisyhteiskunnalla on. Ja myös toimenpidekirjo äh, laajenee koko ajan, mutta se on vieläkin liian vähän. Euroopan parlamentti yrittää tehdä enemmän. Se yrittää luoda mekanismin, joka ratkaisisi tämän ongelman. Kansalaisten ja toimielinten väliset suhteet on saatava paremmalle tasolle, demokratiavaje on poistettava. On osoitettava, että kansalaisilla on tärkeä rooli päätöksenteossa. Sopimuksen artikla 10 määrittelee, että kaikilla kansalaisilla on osalli, oikeus osallistua demokratin toteuttamiseen unionissa. Ja meillä on myös Lissabonin sopimuksessa niin kutsuttu kansalaisaloite. Jos kerätään miljoonan kansalaisen allekirjoitus, niin silloin kansalaiset voivat vaatia komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen. Minä puhun mietinnössäni kansalaisvuoropuhelusta. Tätä vuoropuhelua ei ole määritelty juridisissa teksteissä, mutta minä haluaisin, että tämä kansalaisvuoropuhelu äh, noudattaisi seuraavia periaatteita. Ensinnäkin edustus vaikuttavuus, kansalaisyhteiskunnan edustavuus. Minä haluaisin, että kansalaisyhteiskunta olisi hyvin edustettuna Euroopan unionissa, eli meillä olisi oikeat kumppanit kansalaisyhteiskunnassa. Haluaisin, että kansalaisvuoropuhelu olisi kaksisuuntaista. Ei vain Euroopan unionin pitäisi puhua kansalaisille ja kansalaisten vastata, vaan eurooppalaisten toimielinten pitäisi myös kuulla kansalaisten ääni. Me tarvitsemme siis palautetta, palautetta kansalaisilta Euroopan toimielimille. Me haluaisimme, että kansalaisvuoropuhelu perustuisi avoimuuteen tämän vuoropuhelun pitäisi perustua selkeisiin sääntöihin. Meillä täytyisi olla myös selkeä lista niistä kansalaisjärjestöistä, jotka voivat osallistua konsultointiprosessiin. Kansalaisvuoropuhelun periaatteet ovat vaikeasti määriteltävissä ja siksi odotan, että Euroopan komissio, joka on jo aikaisemmin käsitellyt vahvistetun vuoropuhelun periaatteita vuonna 2002. Minä siis odotan, että komissio tälläkin kertaa tulee määrittelemään tarpeelliset periaatteet. Haluaisin, että myös jäsenvaltiot edistäisivät kansalaisvuoropuhelua ja kaikki se, mitä tästä mietinnöstä löytyy, Sitä pitäisi testata tämän vuoden Eurooppa-vaaleissa. Ensimmäinen askel kohti parempia suhteita kansalaisiin olisi silloin tehtävä. Euroopan unionin olisi osoitettava kansalaisille, mitä kaikkea sillä on tarjottavana. Ja se pitäisi ottaa huomioon kansalaisvuoropuhelussa. Kiitoksia. Komission jäsen Vassiliu, olkaa hyvä. Ensinnä komissio haluaa kiittää esittelijää Rova Grabowska, samoin perussopimusvaliokunta erinomaisesta mietinnöstä. Olemme samaa mieltä siitä, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli Euroopan yhdentymisessä. Se on yksi perusvälineistä tiedonannossa toimielinten EU-yhteiskunnan ja EU-kansalaisten välillä. Se auttaa kansalaisia käyttämään omia oikeuksiaan, kun osallistuvat Euroopan demokraattisen elämään Komissiolla on pitkät hyvät perinteet intera- yhteistoimista kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä yhteistyö komission ja kansalaisyhteiskunnan välillä on kasvanut. Se kattaa valtavasti eri alueita, poliittista vuoropuhelua, projektihallintaa niin EU-ssa kuin kumppanimaissamme. Lissabonin sopimus muodollistaisi tämän toiminnan ja antaisi enemmän vauhtia ja näin voitaisiin edelleen tehostaa toimintaa ja avata ovi muunlaiselle mahdollisu- toimintamalleille, jotta yhteiskunta voi toimia aktiivisesti. Kun otetaan eri osapuolet mukaan dialogiin, se tarvitsee sitä, että sopivat välineet on käytössä kansalaisyhteiskunnalla, jotta se voi ilmaista mielipiteitään ja tulee kuulluksi, eikä vähiten EU-toimielinten täytyy myös saada sopivat välineet, jotta voidaan varmistua siitä, että se mitä kuulemme kansalaisjärjestöiltä, kansalaisyhteiskunnalta, kansalaisilta todellakin tulee huomioon otetuksi ja jotakin tulosta syntyy. Komissio on tyytyväinen siitä, että tämänhetkinen mietintö tukee monia ajatuksia, joita komissio on jo toteuttamassa. Mandanttinsa kautta tämänhetkinen komissio on ryhtynyt eri aloitteisiin, jotta kansalaisyhteiskunta saataisiin mukaan eri järjestöt ja yksittäiset kansalaiset tulisivat mukaan julkiseen keskusteluun EU-asioista. Innovatiivinen esimerkki tästä on ollut kansalaisten kuuleminen on harjoitettavasta kasvusta kasvoihin konsultaatiota, jotta ymmärrettäisiin kansalaisten tarpeita ja tavoitteita viimeisen 35 vuoden aikana on kehitetty eurobarometri. Siitä on tullut erittäin voimakas väline. Tätä kautta voidaan seurata mielipiteitä EU:ssa, mutta ei komissio eikä parlamenttikaan voi yksin järjestää Euroopan laajuista julkista keskustelua. Se on mahdollista vain, jos EU, toimielimet ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä. Tämä on poliittisen julkilausuman tarkoitus, joka liittyy kumppanuusharjoitusta tiedottamista. Tämän on allekirjoittanut, ovat allekirjoittaneet kaikki kolme toimielintä 2008 lokakuussa. Tässä yhteydessä komissio ja parlamentti jo nyt sovittavat yhteen toimia jäsenvaltioiden kanssa kumppanuuksien kautta mukana on paikallista ja aluetason toimintaa erityisistä kysymyksistä. On toimittu myös yhteistyössä paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 11 uutta hallinnointikumppanuutta 2009 vuonna tekee tästä toimista vieläkin tehokkaampaa. Komissio on myös sitä mieltä, että hyvä vuoropuhelu on riippuvainen aktiivisesta osallistumisesta kaikkien osapuolten kohdalla, EU-toimielimet, jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta. Kaikkien pitää olla mukana. Komissio toivoo, että Lissabonin sopimus tulee voimaan ja on valmis ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta sen säädökset toteutuvat käytännössä ja jatkossakin komissio haluaa kehittää kansalaisvuoropuhelua. Kiitos. Thank you. Senhores deputados, este relatório será também votado amanhã à hora regimental. Kiitoksia. Tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Edustaja Andri Kiene ei ole paikalla, siksi Sanon ainoastaan, että tästä äänestetään keskiviikkona tässä mietinnössä on kyse YK ihmisoikeus